przewodniczący! Good evening, Madam Commissioner. Welcome. Rouva komission jäsen, tervetuloa. Me aloitamme istuntomme. Ja ministeri Vondra, tervetuloa. En tiedä, kumpi on paremmin edustettuna täällä komissioneuvosto yhteensä vai parlamentin jäsenet. Mutta no, joka tapauksessa aloitamme istuntomme. Olen saanut joitakin esityksiä valiokuntien ja valtuuskuntien jäsenten muutoksiin ja nimitysluettelo tullaan julkaisemaan tämän päivän pöytäkirjojen yhteydessä jos pöytäkirjat hyväksytään eikä niihin esitetä mitään vastalauseita, niin silloin myös nimityksiä pidetään hyväksyttyinä.